guten Tag. Herzlich willkommen zu der Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. No niin, hyvää iltapäivää. Aloitamme kokouksen. Lufthansan lakon jälkeen jouduin sitten ottamaan junan ja olen nyt hiukan myöhässä. Eli saavuin hyvin myöhässä Brysselin. Teillä on esityslista. Kukaan ei varmaan vastusta ja Kont News-lehdessä on ilmoitettu, että kohta 8a otetaan mukaan esityslistalle, eli työjärjestyksen muokkaaminen, niin 8a kohta siis. Hetkinen nyt puhunkin pöytäkirjasta enkä esityslistasta. Eli käytettävissä olevat kielet oli merkattu lehteen. Ja sitten kohdat 5 ja 13 vaihtavat paikkaa niin kuin oli ilmoitettu. Tähän ei ole tullut mitään huomioita, eli tämä on hyväksytty näin. Ja kuten aina, kokous välitetään netissä. Ja Continuous-lehdessä ovat käytettävissä olevat kielet lueteltu. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 26. syyskuuta Eli jos huomautuksia ei tule kokouksen loppuun mennessä, niin sitten pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Ja sitten olemme jo kohdassa neljä. Eli unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjuntaa rikosoikeudellisin keinoin. Muistuttaisin, että tämä on hyvin hankala kysymys, eli rikosoikeudellinen harmonisointi. Se on oikeusperusta, syyttäjän viraston perustamiselle, eli tämä on tärkeä kysymys. Ja sisäasian valiokunta myöskin käsittelee tätä. Lopes Aguilar käsittelee tätä livessä ja minä itse. Ja olemme saaneet jo neljä vuotta sitten komission ehdotuksen aiheesta. Ja 2014 ensimmäisessä käsittelyssä teimme kantamme selväksi, ja Eurooppa-vaalien jälkeen käynnistimme neuvottelut neuvoston kanssa ja tavoitteena oli päästä varhaiseen toiseen käsittelyyn. Italian ja Hollannin puheenjohtajakausilla käytiin kaiken kaikkiaan kuusi kolmikantaneuvottelua ja kesäkuussa 2015 sen jälkeen neuvosto ei enää halunnut neuvotella, koska siellä ei päästy sopuun, yllätys, yllätys. No meidän kannaltamme tärkeä asia oli direktiivissä ALV-kysymys. Meillä oli kaikenlaisia kompromissiehdotuksia, mutta neuvostossa tämä hanka- kysymys oli erittäin hankala. Ja sitten PIF-direktiivi liitettiin EPO-ehdotukseen, eli niitä käsiteltiin käytännössä samanaikaisesti. EPOn osalta oikeudellinen tilanne on paljon heikompi kuin PIFin osalta. Eli me vedimme PIFin osalta kantamme takaisin, eli se, että arvonlisävero otetaan mukaan PIF-direktiiviin ja että EPO-asetukseenhan me emme pysty vaikuttamaan. Viime viikolla saimme sitten neuvostolta muutetun ehdotuksen ja täytyy sanoa, että se on aika törkeä. Meillähän oli teksti, josta oli yhdessä sovittu kolmikantaneuvotteluissa ja nyt siellä sitten on tehty pieniä muutoksia. Eli on aika törkeää, että toinen neuvottelukumppani sitten yksipuolisesti muuttaa tätä tekstiä, niin kuin tässä nyt on käynyt. Neuvosto on muuttanut siis jo tekstejä, josta on yhteisesti sovittu. Ja meille tärkeintä on tämä ALV-kysymys. Ehkä saamme aikaan tästä sovun vielä. Nyt sieltä on tullut nyt uusi ehdotus, eli tämä ALV otetaan mukaan tapauksiin, joissa vahingot ovat vähintään 10 miljoonaa euroa ja joka koskee vähintään kahta jäsenvaltiota. Eli tässä nyt on kaksinkertainen muutos, Eli nämä kansalliset toimivaltuudet on otettu kokonaan pois tekstistä ja kaikki, mikä liittyy rajat ylittäviin arvonlisäverotapauksiin, niin se saatetaan ehkä hyväksyä. Ja sitten artiklassa 4.1, siinä liittyvät tarjouskilpailuihin liittyvät petokset. Se on hankala kysymys ja me emme voi neuvoston kantaa tässä hyväksyä. Ja sitten sanktiot ja vanhentumissäännöt, niitä ei ole muutettu. Eli jos vahinko on 100 000, niin korkein rangaistus on neljä vuotta, mutta sitten on viiden vuoden siirtymäaika ja kolmen vuoden toimintakielto. Neuvoston mandaatti on nyt parempi verrattuna aikaisempaan kantaan. Me vaadimme kuitenkin, että näitä ALV-tapauksen kriteereitä muutetaan. Tässä on puhuttu yhden tai kahden miljoonan sunnusta ja että näitä kriteereitä ei voi käyttää kasautuvasti. Ja olemme vaatineet sitten neuvostolta kirjallisen selvityksen, miksi rajan tässä 10 miljoonassa ja onko se mielekäs raja. Tämä liittyy budjettiin niin, että arvonlisävero on tässä 10 000 kohdalla voimassa. Eli tätä haluaisimme muuttaa, jotta voimme varmistaa, että tämä toimii, jos käy niin, että kahden vuoden kuluttua, jos huomataan, kuinka paljon tapauksia tähän EPO-asetukseen liittyy, niin ehkä meidän pitää sitten uudistaa tätä kohtaa direktiivistä Tämä on aika hankala ja monimutkainen kysymys, eli me olemme pyrkineet tekemään neuvostolle selväksi, ettei tämä nyt tähän saisi kaatua, mutta meidän pitäisi saada nyt aikaan järkevä direktiivi. jos otetaan huomioon se tapa, jolla EPOa sovelletaan. Eli tarjouskilpailupetoksissakin otetaan huomioon se, voisiko pitää kiinni vuoden 2015 kesäkuun versiosta, koska meistä se oli parempi. Tällaiset petokset pitää estää myöskin silloin, vaikka tämä sanamuoto nyt ei ole ihan niin onnistunut kuin olisin halunnut, mutta olemme nyt joustavia. Jos asioita voidaan tehdä paremmin, niin sitten täytyy tehdä sen mukaisia ehdotuksia. Eli toivottavasti olemme nyt tehneet riittävän selväksi, että syyttäjäviraston perustaminen on meille tärkeä askel, jotta sisämarkkinoilla ja kaikki, mikä liittyy sisämarkkinoihin ja EUn budjettiin, niin siellä pitää suojata näitä asioita paremmin. Seuraavat kolmikantaneuvottelut ovat keskiviikkona ja toivottavasti ensi kerralla voin sitten kertoa teille läpimurrosta puheenjohtajavaltio Slovakiaa ja sitä edeltävät puheenjohtajavaltiot ansaitsevat nyt kiitokset. He ovat tehneet kovasti töitä, vaikkakin voimme huomata, että neuvostossa pitää vielä päästä eteenpäin. Esimerkiksi jos puhutaan nyt omasta jäsenvaltiostamme, Gajer, ja ehkä tulevina päivinä saamme asiaa vietyä eteenpäin. Eli ehkä pystymme sitten selkeästi ottamaan kantaa siihen, miten pystytään tehokkaasti torjumaan rajat ylittäviä arvonlisäveropetoksia. Eli näitä sääntöjä tulee parantaa. Eli tämän verran halusin kertoa. Jos joku haluaa täydentää jotain, niin saatte puheenvuoron. Tai jos teillä on jotain kerrottavaa, josta me vielä tiedä, niin olisimme kiitollisia, jos saamme jotain uutta tietoamme. Kuka haluaa puheenvuoron? Um, niin, kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää tähän raporttiin, vain että oikeusattasijat kokoontuivat tänään aamuna ja Slovakian puheenjohtajan valtio raportoi samansuuntaisesti kuin tekin juuri kolmikantaneuvotteluista. Mutta kuten sanoitte, tämä ei ole helppoa keskiviikkona – edetään uudestaan. Ja Slovakia puheenjohtajan valtiona toivoo myös, että silloin saadaan aikaan tuloksia. Kiitos. Nachricht von Mitgliedstaaten. Entä sitten jäsenvaltiot, jotka ovat tästä eri mieltä tässä epäkysymyksessä? No, valitettavasti emme vielä tiedä mitään konkreettista. Ja, wir möchten natürlich auch in die... Niin. Vetoamme nyt Ruotsiin ja Alkomaihin, jotta nekin lähtisivät tähän mukaan nehän ovat nettomaksajia ja olisi niiden etu, jos nyt ollaan tarkempia sen suhteen, mitä tehdään budjettivarojen kanssa. Jos nyt sanotaan, että meillä kaikki toimii hyvin, eli me emme halua lähteä tähän mukaan, niin se on mielestäni kyllä aika lyhytnäköinen lähestymistapa. Tämä on nyt, siinä menee historiallinen mahdollisuus hukkaan. Eli teidän täytyy sitten antaa vastuu sinne, mihin se kuuluu, eli nettomaksajille. Niiden kannattaisi nyt nähdä tämä yhteinen tavoite. Eli meidän pitää torjua petoksia ja tehostaa näiden petosten tutkintoja. Jos kukaan ei enää halua puheenvuoroa, niin sitten jatkamme. Eli sitten menemme kohtaan 13. Vuosikertomus 2015 EUn taloudellisten etujen suojaamisesta. Esittelijä on Piteran, joka saakin välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, Euroopan unionin toimielimien ja myös kansallisten instituutioiden tehtävä on pitää hyvää huolta veronmaksajien rahoista ja pitää huoli siitä, että EUn varoja käytetään oikealla tavalla. Meidän täytyy torjua sääntöjen vastaisuuksia. Sen täytyy olla meidän tärkein painopisteemme. Etenkin sellaisessa tilanteessa, jossa korruptiota, korruptio ja petokset tarkoittavat sitä, että kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus ja terroristit saattavat päästä käsiksi näihin varoihin. Sitä paitsi huono varainkäyttö heikentää kansalaisten luottamusta demokraattisiin instituutioihin. Jos katsotaan vuoden 2015 tietoja, niin voimme todeta, että tuo oli toinen peräkkäinen vuosi, jona sääntöjen vastaisuuksien lukumäärä nousi 20 200 000 ja risaan eh, tapauksen. Jos otetaan tilastot eh, huomioon, niin vuonna 2014 komissio eh, kertoi, että 40, 48 prosenttia olivat erilaiset rikkeet lisääntyneet. Ja <clears throat> nousussa oltiin myös nyt kuluneena vuonna. Ainoastaan kahden vuoden aikana siis ehm, sääntöjen vastaisuudet ovat ehm, kasvaneet näin paljon. On kuitenkin muistettava, että väärinkäytettyjen rahojen määrä on pysynyt samana molempina vuosina. Se oli 3,21 miljardia euroa. On muistettava, että vuosi 2015 oli ensimmäinen niin kutsuttu tupla- tai kaksoisrahoitusvuosi ja se tarkoittaa sitä, että sääntöjen vastaisuuksia on enemmän, koska nyt on myös uusia ohjelmia. Jos tarkastellaan näitä sääntöjen vastaisuuksia, jotka on luokiteltu rikoksiksi, niin vuonna 2015 niiden määrä meni aina kuuteen sataan, yli 600 miljoonan euroon ja kattaa 461 erillistä tapausta. Tämä tarkoittaa sitä, että nousu oli 18 prosenttia verrattuna aiempaan vuoteen. Nämä summat ovat siis suuria ja meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme, jotta voimme valvoa paremmin sitä, että rahaa käytetään paremmin niin, että me emme menetä näitä rahoja. Ne olisi voitu käyttää hyvinkin oikein. Kun puhutaan julkisista hankinnoista, niin se on oiva esimerkki siitä, kuinka <clears throat> hyvän suuntaan ollaan jo menossa, mutta paljon on vielä tehtävää. Omassa mietinnössäni haluaisin keskittyä parin seikkaan. Ensinnäkin ALV-pohjaiset tulot ovat aina suurempi tulonlähde jäsenvaltioille, ja se auttaa myös meitä lisäämään omia varoja EU-ssa. Euroopan komissio valmisteli rahoituskertomuksen vuodelle 2014, ja tuona vuonna EU sai melkein miljardin tulona. Kun ajatellaan kaikkia omia resursseja mukaan luettuna ALV, niin se oli 17 667 miljoonaa euroa ja se oli noin 13 prosenttia kaikista EUn tuloista vuonna 2014. Yhteinen ALV-järjestelmä, joka, josta säädettiin direktiivissä 2000 6112 niin sitä, sitä komissio on jo arvioinut. Myös tilintarkastajien, tilintarkastustuomioistuin on arvioinut sen vanhentuneeksi. 02004 asetuksessa sanotaan, että nämä säännöt oli tarkoitettukin vain siirtymävaiheen säännöiksi, joten meidän ei tarvitse pohtia sitä, mikä yksi tämänhetkinen ALV-järjestelmä, joka koskee rajat ylittäviä transaktioita, on heikko. Se antaa mahdollisuuksia petoksille ja meiltä puuttuu noin 170 miljardia vuodessa. Kun ajatellaan yhteisön sisäistä petosta, esimerkiksi kun ajatellaan vaikkapa karusellipetoksia tai kateessa olevia <clears throat> osapuolia koskevia petoksia, niin sekin on johtanut miljardeihin tai miljooniin, miljoonin eurojen menetykseen. 7. huhtikuuta 2016 komissio antoi tiedonannon, jossa sanotaan, tai jossa äm, kaavallaan uutta ALV-järjestelmän uudistusta. Ja vuonna 2017 komission on tarkoitus esittää lopullinen ehdotus ALV-järjestelmäksi, joka olisi yksinkertainen, reilu ja vähemmän altis petoksille järjestelmän uudistamisessa on kuitenkin ongelmia, koska jotkut jäsenvaltiot vastustavat uudistamista, haluavat pitää kiinni vanhasta vanhanaikaisesta ähm, järjestelmästä, eivät halua toteuttaa valvontavelvoitteitaan asianmukaisesti. Näissä maissa jo, nämä maat, jotka ovat tähän saakka kin estäneet uudistuksia, toimivat juuri näin. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan parlamentin tulisi tukea Euroopan komissiota sen uudistuspyrkimyksissä ja meidän tulisi pyytää selkeä aikataulu siitä, koska nämä uudistusehdotukset tullaan esittämään. Minkälaisia pilottihankkeita tai muita että verokkeita ei enää pitäisi hyväksyä tämän uudistuksen lykkäämiselle. En nyt aio porautua tämän tekstini yksityiskohtiin, koska Tästä asiastahan on jo keskusteltu aika paljonkin viime kolmikantaneuvotteluiden aikana, mutta odottelemme edelleen neuvoston pohdintojen ähm, tuloksia, jotka koskevat EPPOa, Euroopan yleistä syyttäjänvirastoa. Ja haluaisin nähdä näiden keskusteluiden arvioinnin myös ja tässä mietinnössä tulee keskustella myös kohesiosta, julkisista hankinnoista, ilmiantajista ja paremmista keinoista jäljitellä sääntöjen vasta- vastaisuuksia. Myös jäsenvaltioiden välisiä valvontatoimia tulisi koordinoida paremmin. Täytyy pohtia, kuinka voimme torjua korruptiota, kuinka voimme torjua savukkeiden salakuljettamista jäsenvaltioiden kesken. Vuonna 2015 ei ilmoitettu ainoatakaan juttua seitsemästä jäsenvaltiosta, mikä on aika outoa. Myös Olafiin liittyy vielä ongelmia. Mietintöluonnos esitetään 9. tammikuuta. Tarkistuksia keskustel- voi jättää ensimmäinen helmikuuta mennessä ja maaliskuussa keskustelemme mietinnöstäkin. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Sitten Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Gilles Parnio, joka vastaa tästä. Hän puhui tästä jo silloin, kun meillä oli esitys tästä aiheesta. Eli tärkeintä on nyt, että mahdollisimman nopeasti saisimme tekstin, jota voimme käsitellä. Halusin vain todeta, että olen yhtä mieltä kanssanne tästä ehdotuksesta, josta nyt keskustellaan, joka liittyy tähän kiireellisyyteen, joka meillä nyt on, saada nopeasti aikaan sopimus tästä syyttäjästä. Tehän tiedätte, että tämä on hyvin keskeinen kysymys ja joka vuosi nämä vuosikertomukset tekevät selväksi, että sitä todellakin tarvitaan. Meidän pitää nyt vahvistaa toimiamme, mitä tulee valvontaan, kuten Piterakin totesi. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy puolustautua. Kun nyt käydään keskusteluita rahoitusnäkymistä 21.–26. päivä, niin olemme kuulleet tapauksia, tapauksista, jotka ovat hyvin hälyttäviä. Eli meidän täytyy todellakin korostaa sitä, että meidän on suojeltava kaikkea sitä, mikä liittyy täytäntöönpanon parantamiseen, jotta voidaan välttää petoksia ja veronkiertoa. Tämä täytyy tehdä selväksi. Ja sitten tämä sisäinen osuus, olen täysin samaa mieltä Piterän kanssa, eli ALV-petokset ovat hyvin vakavia, niillä on vakavia seuraamuksia – Tietyissä maissa on ollut hyvinkin vakavia ongelmia talous- ja rahoituskriisin aikana näissä kysymyksissä. Eli nyt olemme saaneet näkyville suuren osan harmaasta taloudesta. Ja nyt meidän täytyy siis torjua näitä kielteisiä ilmiöitä. Ja monissa tapauksissa tiettyjen hallitusten pitäisi hyvin nopeasti saada lisätuloja nostamalla ALBn tasoa. Ja lopuksi tilintarkastustuomioistuinkin on todennut, että olemme oikealla. Olemme löytäneet synergiaa, kun katsotaan tätä vuosittaisen budjetin toteuttamista ja sitten kun ajatellaan näitä tulevaisuudessa takaisin perittäviä summia – ja sitten toisaalta meidän täytyy muistaa, että vaikka kun saadaan näitä rahoja takaisin perittyä, ja kun katsotaan tätä monivuotista talousarviota, niin hyvin suurelta osin, lähes sataprosenttisesti, olemme pystyneet suojelemaan budjettia, mutta siitä kun katsotaan, millainen vaikutus on sillä, että tietyt hankkeet eivät saa yhteisrahoitusta riittävästi, niin tämä on asia, johon tulevaisuudessa täytyy kiinnittää huomiota. Jossain vaiheessa, vaikka onnistumme siinä, että EUn budjetti pysyy samalla tasolla ja sitä pystytään suojelemaan, niin sitten on hankkeita, joita jäsenvaltiossa toteutetaan, mutta jotka ovat sitten keskeytyneet, koska ei ole rahoitusta tai koska siellä on tapahtunut virheitä, niin tämä on kyllä asia, jota täytyy hiukan selventää. Meidän täytyy lähettää jäsenvaltioille selkeä viesti ja myöskin komissiolle, koska komissiohan myöskin suojelee budjettia, mutta meidän täytyy jäsenvaltioille kuitenkin painokkaasti todeta, että meidän täytyy olla avoimia näiden hankkeiden osalta joista yhteisrahoitus häviää. Jos siellä on vaikka sääntöjen vastaisuuksia tai viiveitä tai hankkeita onkin muutettu tai siellä on jotain muita ongelmia tai virheitä. Ne ovat tärkeitä hankkeita kansalaisille ja ne riippuvat myöskin jäsenvaltioiden yhteistyöhalusta ja avoimuudesta. Ja, vielen Dank. Ich mich selbst... Kiitoksia. Itsekin olen puhujalistalla. Ja muistuttaisin, että viimeksi tästä keskusteltiin varapuheenjohtajan kanssa ja on tiettyjä aiheita, joita ei pystytty vielä käsittelemään riittävän syvällisesti. Eli siksi palasimme tähän vielä tänään. No, sitten kysymys Olafille ja komissiolle. Tässä kertomuksessa on puhuttu toimenpiteistä, jotka liittyvät 888 miljoonaan takaisin perintään – niistä osa liittyy rakennerahastoihin. Ja nyt olisi tärkeää nähdä, kuinka paljon näistä todellakin sitten toteutetaan ja kuinka paljon rahoja saadaan takaisin kassaan. Olisi hyvä, jos saisimme kuulla tähän vastauksen Olafilta ja komission pääkirjanpitäjältä. Varapuheenjohtaja katsoi, että ehkä on liian kunnianhimoista mm, puhua tällaisista summista, mutta sitten kun katsotaan Olafin toiminnan tuloksia 2015, oli 2019 tutkimusta ja 304 saatiin päätökseen. Ja nyt haluaisin tietää, kuinka paljon tutkimuksia on saatu päätökseen suositusten kerran. Meillähän on sata ollut keskiarvo vuositasolla ja 304 tutkimusta, jotka saatiin päätökseen. Kuinka moni päätettiin ilman suosituksia? Eli no, Ehkä teillä ei näitä lukuja ole. Voitte toimittaa ne sitten kirjallisesti myöhemmin. Ja sitten vielä kysymys 325 tapausta. Jos nyt katsotaan vuosittain, kuinka paljon petostapauksia on havaittu, eli entä sitten näiden tapausten seuranta jäsenvaltioissa? Eli olisi hyvä, jos tästäkin kuulisimme hiukan lisää. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli kuka teistä nyt haluaa ensimmäisen puheenvuoron? Sieltä, olkaa hyvä. Ja, viel, vielen dank. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin yleisesti haluaisin osoittaa kiitokseni. Kiittäisin esittelijää ja arvon jäseniä hedelmällisestä keskustelusta. Mielenkiintoisia kantoja ja kysymyksiä. Tämä todella osoittaa, että petosten vastainen taistelu on horisontaalinen kysymys, joka kattaa monia aloja. Komissio odottaa mielenkiinnolla esittelijän mietintöä ja vastaa tietenkin siellä esitettyihin ehdotuksiin. Ennen kuin siirryn kysymyksiin, haluaisin keskittyä muutamaan seikkaan, josta Olaf on vastuussa komission palveluyksikkönä. Ensin haluaisin todeta, että tyytyväisiä siihen, että keskusteluissa keskitytään enemmän poliittisiin ulottuvuuksiin. Tämä on otettu huomioon, kun lähdetään liikkeelle tässä poliittisista toimista. Ja kun luvuista puhutaan, niin se mitä viime vuosina on esitetty, on yli vuoden näkökanta, kattaa useamman vuoden. Tämä on oikea lähestymistapa. Ja näin nähdään poliittiset toimet oikeissa mittasuhteissa. Mm, lisäksi on esitetty muita poliittisia aloitteita Olafissa, jotta voitaisiin tehokkaammin taistella petoksia korruptiota vastaan, kuten komission petosten vastainen strategia, eri petosten vastaiset strategiat eri yksiköissä, tietoisuuden lisääminen petoksista ja kansalliset petosten vastaiset strategiat. Niitä on nyt useissa jäsenvaltioissa ilman, että oikeudellisesti on pakotettu, vaan on vakuutettu jäsenvaltiot sitä, että tämä on tehokas väline. IT-välineitä on parannettu ja kaikin toiminnan on lisätty hallinnon tahojen mahdollisuuksia toimia mahdollisissa poti- petostapauksissa, että voidaan huolehtia paremmista yhteistyöstä ja koordinoinnista myös jäsenvaltioiden kesken. Komissio on kovin sitoutunut PIF-mietinnön vahvistamiseen niin, että saadaan vertailtavissa olevia lukuja. Esimerkiksi siksi vuoden 2015 kertomuksessa on suosituksia. Samalla teemme yhteistyötä kansallisten asiantuntijoiden kanssa, jotta säännönmukaisten suksien raportointi saadaan yhtenäisemmäksi. Tämän viikon lopulla on työryhmäkokous aiheesta – MAS-järjestelmän uusi versio on, joten tiedon vertailtavuus varmasti vähitellen paranee ja toivottavasti tämä parantaa PIF-raportointia lähivuosina. Useimmat lainsäädäntöehdotukset on jo mainittu. Direktiivi esimerkiksi ALVstä olemme ihan samaa mieltä, että se pitäisi ne PIF-direktiivin saada. Applesta olemme kuulleet jo asian tilan, toistaisimme vain sen, että Applen alustaa lipuotta tarvitaan varmasti vielä tiukkapetosten vastainen yksikkö. Ja sitten ALV, joka on mainittu monet kerrat. Kysely ainoastaan siitä, että ALV on saatava direktiiviin mukaan. Lisäksi halusin mainita muutaman käytännön esimerkin siitä, miten tilintarkastustuomioista on esittänyt Europolilla tai Olafilla ei ole pääsyä Eurofisk-tietoihin – mutta niiden pitäisi päästä Eurofisk-tietoon ja ALVn tiedonvaihtojärjestelmään. Me tuemme täysin tätä suositusta. Toivomme, että se saadaan täytäntöönpantoa. Sitten perinteiset omat varat tämän vuoden kertomuksen johtopäätöksissä painotetaan uudestaan, miten tärkeää on koordinointi ja yhteistyö Olafin ja jäsenvaltioiden kesken. Tämä nähdään esimerkiksi yhteisissä petosten vastaisissa toimissa. Ja sitten kysymykset. Minusta tuntuu, että monet kysymyksenne puheenjohtaja liittyvät Olafin kertomuksen eninkään PIF-raporttiin. Menetellään suosituksiamme ja seurantaa, joten minusta tuntuu, että voisimme mieluummin kirjallisesti vastata näihin kysymyksiin. Mutta mitä ensimmäisen kysymyksenne tulee ihan yleisesti ottaen – on vaikea antaa tällaisia lukuja. Katsotaan, mitä saamme kaivettua esiin myöhemmin, mutta hankalaa on antaa tällaista lukua nyt, kun suositukset, joita viime vuonna annettiin, toimivat vasta seuraavana vuonna. Eli seurantaan menee useita vuosia, että nähdään, mikä osuus Olafin suosituksista – on toteutunut ja miten paljon on saatu takaisin perittyä. Tämä tapahtuu suosituksen jälkeisinä vuosina tietenkin. Ja mitä sitten tulee petoksellisiin toimiin, jotka on mainittu kohdassa 325 tältä työtä tehdään jäsenvaltioiden kanssa. Ehkä yksi kollegani tässä voisi käyttää puheenvuoron ja antaa yksityiskohtaisempaa tietoa. Tietenkin pitää erotella se, mitä PIF kertomuksessa on mainittu verrattuna siihen, mitä jäsenvaltiot raportoivat epäsäännönmukaisina, jotka ovat, suksina, jotka ovat petollisia. Tässä on kyse siis eri tahoista, jotka huolehtivat seurannasta, mutta minun kollegani puhuu tästä enemmän. Thank you, thank you, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kuten tiedätte, niin alakohtaisessa lainsäädännössä, joka koskee raportointia, niin siinä asetetaan jäsenvaltioille velvoite raportoida sääntöjen vastaisuuksista. Paitsi löydöksistä myös täytyy seurata näitä sääntöjen vastaisuuksia, erityisesti kun kyse on rikoksesta. Eli jäsenvaltioiden täytyy ilmoittaa meille näistä löydöksistä, omista päätelmistään, jotka liittyvät näihin juttuihin. Joka vuosi PIF-kertomuksessa me analysoimme tätä tietoa, jota saamme jäsenvaltioista. Ja me myös analysoimme epä, siis säännönvastaisuuksien seurantaa. Ja erityisesti kun puhutaan tästä vuotuisesta kertomuksesta, tietysti erityistietoakin. Jos haluatte aivan erityistietoa joistain asioista, niin kollegoni voi antaa sellaista teille, mutta ihan esimerkin mukaisesti voin kertoa, että analyysistä on ilmennyt, että 10 prosenttia epäilyistä sääntöjen vastaisuuksista yleisesti ottaen liittyvät sellaisiin ö, juttuihin, mm, jo, joihin liittyy petosta. Jos haluatte aivan tiettyä tietoa tai dataa, joka liittyy aivan tiettyyn aihepiiriin tai aihealueeseen, niin voimme toki antaa sitä kirjallisesti, mutta emme nyt. Okay, eh, just my colleagues... Niin kollegani tässä muistutti, että voimme sanoa, että hän velvoite on raportoida näistä jutuista ihan riippumatta siitä, ovatko ne epäilyksen alaisia. Eli jos me näemme, että jäsenvaltioissa on sääntöjenvastaisuuksia, niin ne ovat siis sellaisia, joita joko maksuviranomainen tai jäsenvaltiot ovat havainneet, jos tilintarkastustuomioistuin toteaa jotain, niin sekin tietenkin otetaan huomioon. Ähm, Mark tässä juuri totesi, että me tavallaan yhdistämme kaikki nämä tiedot myös aivan siihen erityiseen tietoon, jota me saamme. Esimerkiksi silloin, kun Olafissa tehtiin tutkintaa, niin me saimme se, seurantatietoja äh, sääntöjen vastaisuuksien valvontajärjestelmästä. Ja toivottavasti jatkossa voimme vielä to, entisestään parantaa tätä käytäntöä. Darf ich, darf ich genau. Niin, yksi kysymys vielä. On hyvä, jos tulevaisuudessa tiedämme hiukan enemmän siitä, mistä on puhuttu ja mitä tietoa jäsenvaltiosta on tullut. Eli tämä nyt ei ole vielä toiminut, kun katsotaan näiden tapauksen seurantaa. Siis oli ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys. Lainsäädäntö määrää sen, että että pääosastot sitten suorittavat näitä takaisin perintöjä tai oikaisuja. Eli haluaisin tietää, millainen yhteys on nyt sen välillä, mitä Olaf toteaa, mitä pitäisi saada takaisin perittyä, ja sitten mitä todellakin tehdään sen jälkeen. Eli seuraako Olaf itse näitä tapauksia, vai mikä on tilanne? Kiitos. Dankeschön, Frau niin kiitos puheenjohtaja. Toisa asia, mihin kollega viittasi äsken. Mässään ei ole tapauksia, Nämä pitää erotella toisistaan. Siis seuranta Jämässän yhteydessä verrattuna siihen, mitä jäsenvaltiot esittävät. Ja Olafin seuranta tapaukset sitten. Olafissa tehdään yhteistyötä niiden päästöjen kanssa, jotka huolehtivat näiden varojen käytöstä, mutta tämä ei IMSään niinkään liity, vaan tämä on Olafin yhteistyötä muiden komission yksiköiden kanssa. Nimihän puhui tästä IMSstä. Yes, and, and, uh, uh and, and, uh, uh, uh, and... Niin ja tässä on järjestelmä käytössä nähdään, miten paljon on saatu perettyä takaisin ja mitä on suositeltu. Ja totta kai jatkuvasti pyrimme parantamaan tätä järjestelmää, mutta se on eri asia. Tämä järjestelmä on eri järjestelmä, koska on tiettyjä ongelmia, joita jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet petollisia tai ei-petollisia sanomasta ja sitten jäsenvaltiot raportoivat, mitä tehdään – niiden kanssa, jotka ovat petoksia. Mutta tämä on riippumatta siitä, onko Olafin tutkinta käynnissä, koska monet ongelmat, joita jäsenvaltiot raportoivat, eivät ole Olafin asioita, vaan sellaisia asioita, joita tutkitaan ja joissa on nostettu syytekin jo jäsenvaltiotasolla. Genau, das heißt, ja, der, der Zusammenhang zwischen dem Eli kun katsotaan sitä, millaisia petoksia ilmoitetaan jäsenvaltioista ja näitä Olaf-tapauksia. Eli yritin nyt selvittää tämän yhteyden. Mutta kyse on nyt siitä, miten näitä jäsenvaltioiden ilmoittamia petostapauksia seurataan. Siis seuraako Olaf niitä jollain tavalla, jotta me joudu vain tyytymään näihin lukuihin. Ja tätä nyt vieläkään ihan ymmärtänyt. Eli jos vielä kerran voisitte selittää tämän. Yeah, thank you. I think uh, my, my colleague... Uh, niin kiitos. Minusta tuntuu, että kollega Andebotoni yrittää selittää. Yes, good afternoon. Uh... Hyvää iltapäivää. Meidän täytyy tietysti oikeastaan aloittaa siitä, mihin kollegani jo jokin aika sitten viittasi. Meillä on velvoite asetuksessa, jonka mukaan jäsenvaltioiden täytyy antaa tietoa. Kun me tarkastelemme sitä tietoa, jota IMSstä on saatu, niin tarkastelemme tietysti sääntöjen vastaisuuksia. Ne voivat olla rikollisia tai petoksiin liittyviä tai ei. Eli Olafin näkökulmasta mitään seurantaa ei, mihinkään seurantaan ei tarvitse ryhtyä subsidiariteettiperiaatteen ja oikeasuhtaisuusperiaatteen kannalta. Nämä ovat sellaisia toimia, joita me noudatamme suoranaisesti, joka tapauksessa sataprosenttisesti. Tiettyjä vaikutuksia niillä sääntöjen vastaisuuksilla on, joista Olafille kerrotaan, koska Olafin henkilöstö käyttää tätä tietoa hyväkseen. Ensinnäkin me tarkastelemme tätä tietoa siinä vaiheessa, kun juttuja valitaan. Me tarkistamme, ovatko jäsenvaltiot ryhtyneet toimiin jo valmiiksi eh, tietyssä jutussa. Eh, tässä tapauksessa Olaf ei avaisi juttua, jos jäsenvaltio on jo ryhtynyt toimiin ja raportoinut asiasta IMSn kautta. Toiseksi ja tämä on toimi, johon ryhdymme nyt. Jos Olaf niiden periaatteiden mukaisesti, jotka asetuksessa esitetään, jättää käsittelemättä juttua tai jotain tietoa, niin asia voidaan lähettää kansallisille viranomaisille lisätoimia varten. Ja Olafille sitten täytyy tietoa IMS-järjestelmän kautta tästä, siitä, mitä jäsenvaltiossa tehdään. Ja mehän emme vielä toteuta tätä järjestelmää. Tämä tulee täytäntöönpannuksi vasta tulevina vuosina. Tästä emme siis kauheasti voisi vielä kertoa teille. Mitä muihin asioihin tulee, niin me käytämme tätä tietoa analyyttisesti. Eli me tarkastelemme eh, sitä, minkälaisia trendejä on nähtävissä tämän päivitetyn informaation pohjalta. Kollegani Maria jo eh, kertoi, että me eh, ensinnäkin tarkastelemme sitä, kuinka monet petos asiat ovat tulleet ikään kuin tällaiseksi vakiintuneeksi petokseksi. Ja me myös tarkastelemme, kuinka monia juttuja jätämme käsittelemättä. Me päivitämme näitä lukuja joka vuosi, jotta analyyttisesti, analyyttiseltä kannalta voimme olla varmoja siitä, että me osaamme kiinnittää huomiota oikeisiin trendeihin. Tällä hetkellä meillä on neljän, viiden vuoden analyytti aikajänne. Ja joka vuosi me päivitämme tietoja sen tiedon pohjalta, jota jäsenvaltiosta tulee, jotta voimme olla varmoja siitä, että meidän tietomme edustavat realiteetteja ja kuvaavat niitä. Olemme myös huomanneet, että jos sääntöjen vastaisuuksia tulee ja jäsenvaltiot niistä raportoivat, niin joskus alkuvaiheessa näitä sääntöjen vastaisuuksia yliarvioidaan. Eli kun niistä kerrotaan IMSn kautta Olafille, niin summat tai määrät ovat ehkä suurempia. 2,3 miljardista puhuttiin viime vuonna, ja kun näitä tietoja päivitetään vuosi toisessa jälkeen, ja kun kaikki sisäiset menettelyt on toteutettu, niin nämä määrät kutistuvat hiukan. Eli lähtökohtaisesti arviot ovat ehkä liian korkeita. Lähdetään siitä, että koko hanke on täynnä sääntöjen vastaisuuksia, mutta sitten kun me keskustelemme vastapuolen kanssa, niin loppuarvio onkin ehkä alhaisempi. Ja kaiken kaikkiaan sama kuvio toistuu kaikissa tapauksissa. Kiitos. And to complete something because I... Vielä täydentääkseni. Tämä on melko mm, monimutkainen asia. Te kysyitte sitä, seuraako komissio sitä, miten peritään takaisin, kun jäsenvaltiot ovat raportoineet petoksia. Yhteenvedonomaisesti me keräämme tietoja analyysejä varten ja julkaisemme PIF-kertomuksessa. Vuoden 2005 jälkeen alakohtainen lainsäädäntö yhdistää tai erottaa nämä tuen jakamisen takaisin Eli nyt ohjelmointikaudella 2007 Emme seuraa yksittäisiä tapauksia, mutta jäsenvaltioiden velvollisuus on ilmoittaa komissiolle yksittäisistä tapauksista vuosittain. Komission osastolla, jossa on luvanantava taho, ja kertoa asian tilasta ongelmien ja tilin päättämisen yhteydessä. Mutta tämä tieto ei ole nyt välttämätöntä ims järjestelmästä ims järjestelmässä on esitettävä menettelyn seuranta, siis rikosoikeudelliset tai hallinnolliset menettelyt, jotta tiedetään, mikä tapaus on petos tai mikä ei ole petosta, ja mitkä ovat summat, joista puhutaan, ja mitkä ovat sanktiot. No tietenkin tämä tieto on käytettävissä kaikkien komission palveluiden käytettävissä, kun ajatellaan sääntöjen vastaisia toimia, samoin kuin maksatusjärjestelmässä, komission maksatusjärjestelmässä, samoin kuin tietenkin jäsenvaltioiden. Um, yes, and, uh... Niin ja kaikki tieto takaisin perinnästä ja taloudellisista oikaisusta nähdään myös komission kannanotosta EUn taloudellisten etujen suojelukertomuksesta. Vuoden 2015 kertomuksessa nyt ole ensimmäistä kertaa tätä tietoa siellä, koska ne ovat komission tiedonannossa, joka esitellään muissa puitteissa. Kiitos. Toivottavasti tämä selvitti asiaa. Kiitos. Ja, das bestärkt meinen Eindruck, dass wir uns... Niin se vahvistaa käsitystäni siitä, että me olemme iloisia tilastoista ja sitten kun ne on saatu, niin homman hoidettu. Ja tämä nyt tässä järjestelmässä minua kyllä häiritsee. Se ei ole teidän syytänne. Se liittyy siitä, että meillä on aukkoja lainsäädännössä, joka ei pohjaudu sille, että meillä olisi sellainen järjestelmä, jolla todellakin pystyttäisiin suojelemaan EUn taloudellisia etuja. No, jossain vaiheessa sitten varmaan maksajat saavat tämän selville. Entäs sitten nämä takaisin perittävät summat, jotka on mainittu kertomuksessa, ja mitä sitten tapahtuu näille asioille? Eli voisitteko hiukan selvittää meille tätä tilannetta? As you know, all... Kiitoksia. Kuten tiedätte, niin kaikki perityt summat näkyvät EUn tileissä ja myös tiedonannossa, joka koskee EUn budjetin suojelua. Niistä luvuista, jotka annoitte, niin niiden perusteella en tietenkään välittömästi voi sanoa, kuinka moni liittyy Olaf-juttuihin eh, tai jäsenvaltioiden petosjuttuihin. Meidän täytyy ensin sovittaa yhteen eh, tilien luvut ja EU-budjettia koskevan tiedonannon luvut, mutta PIF-raportissa eh, tätä ei tehdä. Jos te pyydätte tätä tietoa esimerkiksi vastuuvapausprosessin yhteydessä, niin minun osastoni ja Olafin osastot voivat kyllä tehdä arvion. Ja, das Angebot nehmen wir an. Vielen Otamme vastaan tämän tarjouksen. Kiitoksia. No sitten esittelee Peter saa vielä puheenvuoron. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä monista kommenteista ja tiedoista. Otan ne huomioon. Panin merkille nämä asiat ja otan ne sitten huomioon jatkotyössä. Eli kiitoksia näistä arvokkaista neuvoista. Kiitos. Kiitoksia ja odottelemme mietintöä sitten tammikuun alkupuolella. Ja sanon nyt vielä hetkinen. Siis tämä oli kohta 13. Eli määräaika on 31. tammikuuta ja sitten tästä äänestetään 27. maaliskuuta. Eli tämä kohta on käsitelty esityslistalta ja nyt sitten siirrymme kohtaan kuusi. Kansalaisjärjestöille EUn talousarviosta myönnettävän rahoituksen valvonta. Esittelijä on Piper, joka saakin heti puheenvuoron ja esittelee meille tämän tutkimuksen. En tiedä, ovatko kaikki nyt ihan valmiita vielä. No, nyt Piper, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Ford. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Tämän tutkimuksen tausta on se, että oikeastaan jo vuosien ajan olemme kantaneet vähän huolta, kun emme ole oikein tienneet, mitkä kansalaisjärjestöt saavat eniten rahaa Euroopan unionilta. Varmasti kaikille olisi arvokasta saada tätä tietoa siitä, mitkä järjestöt ovat kyseessä ja missä suhteessa. Tilintarkastustuomioistuinkaan ei ole koskaan käsitellyt tätä aihetta, siksi en oikein tiedä. Emme tiedä, mitä sääntöjä käytetään, kun kansalaisjärjestöjen varojen käyttöä seurataan. Meillä on varsinainen sääntöjen viidakko, joten kyllä pitää ponnistella, jotta pystyy selvittämään eri pääosastojen kannat. Ja lopulta komissio sanoi, että horisontin rahoittamat tai sosiaalirahaston ovat kaikkein suurimpia vastaanottajia. Mutta tämä ei ole kysymyksemme, koska näiden ohjelmien osalta on paljon avoimuutta. Tiedämme täysin, kuka tutkimussaralla saa mitäkin rahaa se pystytään sieltä lukemaan. Samoin sosiaalialan ohjelmien osalta. Eli se ei ole nyt aihe, EAKR ja ESF, vaan harmaasta alasta haluamme tietää lisää, kehitysavun alalla esimerkiksi tai ympäristön. Missä tässä olisi nyt avoimuutta tuen saajien osalta? Sitä ei ole viime vuosina koskaan ollut aina olemme olleet aivan sumussa eksyksissä. Siksi nyt tutkimuslaitos on saanut meiltä tehtävän. Rakerman on asiantuntija, joka antaa meille vähän lisätietoa siitä, mitä tietoja tässä yhteydessä oikein on käytössä ja ovatko kysymyksemme vastattavissa nykykriteerien puitteissa. Millä aloilla on jo luotettavaa tietoa, missä osittain pitäisi komissiolta vaatia vähän lisää? On hienoa, että tänään saamme kuulla tämän tutkimuksen keskeisimmistä löydöksistä. Kyse ei ole siis siitä todellakaan, että halutaan mitään kansalaisjärjestöä kritisoida – Eli jos säännöt eivät ole selkeät, jos ei tiedetä, miten pitää julkaista varojen käyttöä koskevat tiedot, niin kansalaisjärjestöt niin kuin, toimivat niin kuin toimivat, ja sitten ketään ei saa silloin syytellä. Mutta meille olisi kyllä tärkeää tietää, mitä loppujen lopuksi veronmaksajien varoilla tehdään. Ja siksi olemme tehneet tämän aloitteen nyt, jotta saisimme vähän lisää avoimuutta ja yhtenäisiä kriteereitä tähänkin asiaan. Odotan mielenkiinnolla tätä alustusta. Kiitoksia. Sitten Akeman saakin välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Oh, thank you. Well, the, um... Kiitoksia. Niin, tutkimuksessa Viitattiin useisiin avainseikkoihin. Ensimmäinen liittyy kansalaisjärjestön määritelmään. Meidän täytyy tarkastella, mikä on kansalaisjärjestön määritelmä, ennen kuin voimme päättää, mihin tietoihin perehdymme. Kuten Piper mainitsi, niin siinä puhutaan myös siitä, kuinka, mitkä kansalaisjärjestöt saavat eniten EUn tukia. Olemme myös pyrkineet analysoimaan sitä, mitkä kansalaisjärjestöt vaikuttavat eniten eu politiikkoihin. Palaan tähän myöhemmin, koska tämä oli ehkä kaikkein ähm, konklusiivisin aihepiiri. Tarkastelimme myös Euroopan komission valvontamenettelyjä ja tarkastelemme sitä, miten kansalaisjärjestöt noudattavat sääntöjä, asetuksia, standardeja. Tarkastelemme myös avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Jos nyt mennään kansalaisjärjestön määritelmään, me kohtasimme heti merkittäviä kysymyksiä. Että tämä tuskin yllättää ketään. Meillähän ei ole mitään EU-laajuista kansalaisjärjestön määritelmää. Se, sen merkitys vaihtelee konteksteittain, alueittain osittain välineittäinkin. Ja itse asiassa kansalaisjärjestö termi, siten kuin me sen komission näkökulmasta ymmärrämme, niin se ei ole kauhean hyödyllinen termi, koska kelpoisuusvaatimuksia se, siis se, ei ole, se ei ole hyvä termi, jos halutaan määritellä ää, tukikelpoisuutta. Ja tämä saattaa tarkoittaa sitä, että kuten usein on, niin ähm, tämä termi ei rajoitu sellaisiin kansalaisjärjestöihin kuin me ne ymmärrämme, vaan myös yksityisiin äh, tahoihin ja järjestöihin. On selvää, että jäsenvaltioiden välillä on eroavaisuuksia siinä, kuinka kansalaisjärjestö ymmärretään, minkälaisia sääntöjä niihin sovelletaan. Termin harmonisoiminen ei varmasti ole helppoa. Ja se, että mitään selkeitä määritelmiä ei ole, on aika mm, suuri este poliittiselle analyysille tai rajoittaa poliittista analyysiä. Ja se tulee näkymään myös seuraavissa dioissa. Eli tätä tutkimusta varten, kun me puhumme kansalaisjärjestöistä, niin me viittaamme sellaiseen entiteettiin, joka ei tee voittoa. Se on riippumaton hallituksesta, julkisista viranomaisista, poliittisista kaupallisista intresseistä ja sen päätarkoitus on julkinen hyvä tai julkinen hyöty. Suosituksemme olisi se, että koskapa kansalaisjärjestön määritteleminen on vaikeaa, niin olisi ehkä hyödyllisempää ja rakentavampaa keskittyä tietynlaisten entiteettien määritelmiin, jotka, joita kutsutaan kansalaisjärjestöiksi. Esimerkiksi jos on ö, jonkinlainen normi, y, yhteisymmärrys näistä entiteeteistä, yksittäisistä ö, järjestöistä, niin ö, me voisimme määritellä ne erikseen. Ei tässä oikeastaan niinkään puhuta siitä, mikä kansalaisjärjestö on, vaan tarkastelemme näitä erilaisia organisaatioita, ja niiden osalta on ö, mahdollista määritellä tai kehittää täsmällisempiä määritelmiä näille alakategorioille. Tämä voisi olla hyvä keino analysoida myös rahoituspolitiikkaa niiden osalta. Seuraava aiheemme oli siis ne kansalaisjärjestöt, jotka saavat eniten EU-varoja. Ja eteemme tuli aika monia esteitä tässäkin työssämme, kun näitä pyrimme analysoimaan. Jotkut kohdat otettiin esiin jo muistaakseni vuonna 2010 samasta aiheesta tehdyssä tutkimuksessa – on useita tietokarjoja. Ensinnäkin on eri, erilaisia tietokantoja, joita komissio ylläpitää, jotka koskevat rahoitusta. Meillä ei komissiossa ole minkäänlaista standarditypologiaa näiden tietokantojen välillä. Se, miten tietoa syötetään tietokantoihin, niin eri osastojen välillä on epäjohdonmukaisuuksia eri osastoilla tai organisaatioilla on erilaisia nim- samoja nimiä, mutta ne ovat erillisiä entiteettejä, yksikköjä. Ja on vaikea joskus tietää, onko kyseessä kaksi erillistä entiteettiä vai onko, katsotaanko, tarkastellaanko vain yhtä ja samaa. Myös apurahojen tai tukien jakaminen kumppaneiden välillä, siitä, siitä ei välttämättä pidetä kirjaa. Ja kun tätä tietoa ei ole, niin on lähestulkoon mahdotonta tietää, mitkä kansalaisjärjestöt tai ylipäänsä järjestöt saavat rahaa ja jos niin mitä rahaa. Rahoituksen avoimuus järjestelmämme, jota me haluamme tietysti käyttää mahdollisimman paljon, on kyllä aika rajallinen väline loppujen lopuksi analysointitarkoituksia silmällä pitäen. Tämä FTS-järjestelmähän perustuu rahoitus laskentajärjestelmään, sitoumusmäärärahoihin, ei varsinaisiin maksatuksiin. Ei aina oteta huomioon kaikkia edunsaajia, ja kun näitä määrärahoja, sitoumusmäärärahoja jaetaan, niin se, miten niitä jaetaan kumppaneiden kesken, ei ole välttämättä aina tiedossa. Ja tapa, jolla tietoa syötetään järjestelmään, on epäjohdonmukainen. Esimerkiksi juuri näiden entiteettien nimissä on epäjohdonmukaisuuksia. Olemme ymmärtäneet, että jonkinlainen ainutlaatuinen mm, rekisteröintinumero on olemassa tai tällainen numero, jonka perusteella voidaan yksilöidä nämä entiteetit, niin sellainen on olemassa, mutta se ei ole julkinen. Ja muitakin ongelmia on, niihin viittasin jo aikaisemmin. Ja kun tietoa syötetään, niin sitä täytyy prosessoida aika rankastikin ennen kuin sitä voidaan käyttää siinä vaiheessa, kun prosessointi on saatu valmiiksi, niin tieto ei enää välttämättä ole kauhean hyödyllinen, hyödyllistä. Muun muassa juuri typologioiden puuttuminen ja nämä epäjohdonmukaisuudet nimien välillä ja niin edespäin, ne aiheuttavat ongelmia. Myös johdonmukaisuuden puuttuminen rekisteröinnissä ja varojen jakamiseen epä... Siis, siis ei tiedetä, mihin ja varat jaetaan. Niin kaikki tämä aiheuttaa ongelmia. Ja kun puhutaan näistä kaikkein tärkeimmistä varojen vastaanottaja kansalaisjärjestöistä, niin mehän olemme saaneet DG-budjetista ja parlamentista tietoa 15 kaikkein tärkeimmästä avun vastaanottajajärjestöstä. järjestöstä ja meidän täytyi joitain niistä eliminoida, koska ne eivät mahtuneet tähän kansalaisjärjestön yleiseen määritelmään. Lopulta meille jäi 28 kansalaisjärjestelmää ja 610 miljoonaa euroa oli maksusitoumusmäärärahojen määrä, määrä vuonna 2015. Lähinnä DG Eko ja DG Devko olivat varojen lähteitä. Eko, Eko ekonosuus oli 68 prosenttia näistä 610 miljoonasta. Ja suurimmat edunsaajat, kuten näette, ovat Danish Refugee Council sai 8,4 prosenttia, Save the Children saa, äh, Tanskassa 7,5 prosenttia ja no-, Norwegian Refugee Council 7,3. Kuusi 28 kansalaisjärjestöstä näyttäisi olevan UK UKssa rekisteröityjä 15,9 prosenttia <clears throat> saivat sitoumusmäärärahoista, ja tanskalaiset ja UK kansalaisjärjestöt vastasivat noin 40 prosenttia tästä 610 miljoonasta sitoumusmäärärahoina. Suosittaisimme, että jotta voisimme analysoida täsmällisemmin ja luotettavammin tätä rahoitusta, jota eri kansalaisjärjestöille menee ja ylipäänsä eri järjestöille, niin se kyllä edellyttäisi yhtä yhtenäistä keskitettyä järjestelmää, jolla rekisteröitäisiin ja hallinnoitaisiin tätä rahoitusta. Se tietysti edellyttäisi tiettyjä datan tietosuojasääntöjä, tiedon johdonmukaisuuteen liittyviä sääntöjä, ja täytyisi analysoida eri järjest- komission järjestelmistä tulevia tietoja. Tarvittaisiin myös tällaisten entitytypologioiden yhdenmukainen nimeäminen ja on myös tärkeää, että se, miten varoja jaetaan hankekumppaneille, niin siitä tulisi pitää rekisteriä, koska mehän emme nyt loppujen lopuksi tiedä, kuka, saa, kuka mitäkin saa. Jos ajatellaan tätä vaikutusten, vaikutusvaltaisuuden analysointia, niin tässä analyysissämme me pyrimme asettamaan järjestöt järjestykseen tämän avoimuusrekisterin perusteella – ja meidän tärkein päätelmämme on se, että tämä avoimuusrekisteri ei ole luotettava informaation lähde. Yllättävää ei liene sekään, että nämä ne järjestöt, jotka olivat, joilla oli kaikkein eniten vaikutusvaltaa, niin niillä on päämajat Brysselissä ja kaikkein tärkeimmät edunvalvonta-alueet olivat ympäristötoimet, kehitys ja ilmastotoimet. Tämä avoimuusrekisteri on vapaaehtoinen, eli rekisteröityminen on vapaaehtoista. Eli todennäköisesti on useita sellaisia järjestöjä, jotka kiertelevät täällä EU-instituutioissa ja niiden ympärillä, ja e- jotka eivät ole rekisteröityneitä. Rekisteri ei myöskään mitenkään anna kuvaa siitä, miten nämä rekisteröimättömät järjestöt käyttävät vaikutusvaltaansa. Niiden yhdistysten kautta, jotka ovat kansalaisjärjestöissä mukana. Sitten on tiettyjä kansalaisjärjestöjä, jotka ovat rekisteröityneet omissa nimissään, mutta kuuluvat muihin ryhmittymiin. Olemme ymmärtäneet, että syötettyä tietoa ei välttämättä pitää varmenneta. Siellä saattaa olla epäjohdonmukaisuuksia eri entiteettien välillä, muun muassa vuosi, er, vuosittainkin. Trans, tämä avoimuusrekisteri rekisteriin liittyen on tullut jopa 4000 valitusta, jotka ovat liittyneet tietojen epätäsmällisyyteen. Ja aivan kuten tässä rahoituksen avoimuusjärjestelmässä, niin tietoja täytyy prosessoida hyvinkin mittavasti ennen kuin niitä voidaan analysoida. Eli olipa tästä nyt hyötyä tai ei, niin tässä ovat nämä kaikkein tärkeimmät kansalaisjärjestöt, jotka käyttävät eniten vaikutusvaltaa. Tämä perustuu e, Euroopan parlamentin kulkulupiin ja budjettiin, joita näillä järjestöillä on. Tämä viimeinen pylväs on ehkä kaikkein vähiten luotettava ja kohta näette miksi. Otan tässä esimerkiksi yhden organisaation, jolla ei ilmeisesti ole mitään par- parlamenttikäyntejä eikä kokouksia komission kanssa, mutta käyttävät kuitenkin yli 10 miljoonaa euroa toimiin, jotka kuuluvat tämän rekisterin piiriin. Eli tuskin tämä kauhean luotettava tämä tieto on. Joten mitä valvontaan, komission valvontaan ja seura- seurantaan tulee, niin EUlla itsellään ei ole sääntöjä, jotka liittyisivät erityisesti kansalaisjärjestöihin. Kaikkein tärkeimmät säännöt liittyvät EUn rahoitusvälineisiin. Ne liittyvät esimerkiksi tukikelpoisuuteen, rahoituksen Ähm, tavoitteisiin ja niin edespäin. Ja tietysti meillä on kaikkea rahoitusta koskeva sääntö, artikla 106, alakohta 1 EUn rahoitusasetuksessa. Siinä puhutaan poissulkemiskriteereistä. Komissiossa on tiettyjä prosesseja ja järjestelmiä, joiden avulla voidaan äm, seuloa ja valvoa näitä äh, apurahoja tai avustuksia, mutta olemme ymmärtäneet, että Olaf ei ole pystynyt antamaan tietoa siitä, miten jäsen- ja kansalaisjärjestöt käyttävät väärin varoja, koska tämä, siis tämä johtuu juuri mainitsemastani typologioiden epäjohdonmukaisuudesta tai siitä, että näistä typologioista ei ole tietoa riittävästi. Eikä ole selvää myöskään se, pystyykö komissio seuraamaan sitä, miten varoja jaetaan. Kun puhutaan tästä poissulkemiskriteeristä, niin on muistettava, että edunsaajien täytyy itse tiedottaa komissiolle muutoksista omassa statuksessaan, muutoksista, jotka liittyvät poissulkemiskriteereihin. Ja kun me olemme tehneet omaa tutkimustamme, niin voi, näyttäisi siltä, että tämä prosessikaan ei välttämättä toimi niin kuin oli kaavailtu. Mitä sääntöjen noudattamiseen tulee, eli miten kansalaisjärjestöt noudattavat sääntöjä, niin aika vähän löysimme esimerkkejä siitä, että sääntöjä olisi rikottu. Siis emme löytäneet ainuttakaan esimerkkiä. Tästä voidaan tehdä useita johtopäätöksiä. Mahdollisesti jäsen, kansalaisjärjestöt noudattavat sääntöjä. Ehkä rikkomuksia yksilöidään, mutta niistä ei ole tietoa. Tai sitten käy niin, että näitä rikkomuksia ei havaita. Niin, nämä kaksi viimeistä kohtaa olikin jo katettu aiemmin, joten mennään eteenpäin avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen. Tämähän tarkastelimme tätä sekä kansalaisjärjestöjen että Euroopan komission näkövinkkeleistä. Havaitsimme aika monimutkaisen vyyhden siitä, miten kansalaisjärjestöjen verkostot menevät päällekkäin, ja tämä hiukan vaikeuttaa vaikeuttaa sitä, miten, vaikeuttaa sen ymmärtämistä, millä kaikilla alueilla kansalaisjärjestöt käyttävät vaikutusvaltaa ja millä keinoin. Ja edelleenkin viittaan tähän varojen jakamiseen kumppaneiden kesken. Se on epäva, epäselvää se on epäselvää komission järjestelmien näkökulmasta, mutta epäselvää myös siltä kannalta, miten kansalaisjärjestöt itse antavat tietoa. On aivan älyttömän vaikeaa, ellei mahdotonta ymmärtää, miten tämä tapahtuu. Ja on myös sangen vaikeaa yhdistää EUn rahoitus ja toisaalta kansalaisjärjestöjen toiminta keskenään. Me otimme tutkimuksen kohteeksi yhden EUn rahoittaman toimenpiteen. Ja emme huomanneet missään vaiheessa, että tämän toimenpiteen nimi netissä, siinähän oli noin parikymmentä, siis parikymmentä kumppania mainitsi sen verkkosivuillaan. Eli meillä oli tämä toimenpide, sillä oli nimi, jonka 20 kansalaisjärjestöä mainitsivat, tekivät jotain sen suhteen, se oli siis verotuksen oikeudenmukaisuus. Mutta oli aika vaikea nähdä, että miten varsinaiset toimet liittyivät tähän EUn rahoittamaan toimenpiteeseen. Oli myös vaikea korreloida rahoitustietoja eri lähteistä, mukaan luettuna rahoituksen avoimuusjärjestelmästä. Ja oli vaikea myös korreloida tietoja, joita tuli komission eri osastoista, joista annettiin tietoja tähän FTS-järjestelmään. Ja toisaalta kun verrattiin näitä tietoja kansalaisjärjestöjen verkkosivuilta löytyvän tietoon, eli jos halusi seurata jotain asiaa alusta loppuun, niin aika nopeasti sitä langat katosivat käsistä. Meidän tekemämme analyysin perusteella näyttää myös puuttuvan sellaista julkisesti saatavilla olevaa tietoa, joka olisi luotettavaa siitä, miten rahoja on käytetty ja miten tehokkaasti. Osa niistä järjestöistä, joita me tarkastelimme, niin niillä ei ollut kauheasti näyttöä eu rahoituksesta verkkosivuillaan. En nyt väitä, etteivätkö ne olisi noudattaneet sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, en tiedä, johtuko tämä EU-näkyvyyssäännöistä, vaikka siitä, miten näitä sääntöjä noudatetaan, mutta jotkut järjestöt, jotka saivat aika merkittäviäkin rahasummia komissiolta, niin oli aika yllättävän vaikeaa joissain tapauksissa löytää edes EU-logoa. Kyllähän tällaisia viittauksia komissioon löytyy, jos oikein penkoo, mutta kyllähän näiden logojen tulisi olla näkyvillä kaikille, jotka käyvät verkkosivulla edes sekunnin ajan. Eli päätelmä. Aika vaikea tietää, kuka mitäkin tekee komission rahoilla, kun seurataan jotain tiettyä toimenpidettä alusta loppuun. Ja mitä tulee niihin kansalaisjärjestöihin, jotka eivät ole mukana EU-instituutioiden, e, e, eivät ole tekemisissä EU-instituutioiden kanssa, eivät saa rahaa, eivät loppaile, niin niiden osalta haaste on ehkä siinä, että siinä missä ne kansalaisjärjestöt, jotka saavat paljon rahoitusta, niin joutuvat myös raportoimaan, noudattamaan avoimuusvaatimuksia ja niin edespäin, niin nämä muut järjestöt, jotka saavat rahoituksensa muualta julkisesta piiristä, heillä ei ole minkäänlaisia velvoitteita. He ovat vapaita tällaisista avunsaajiin kohdistuvista vaatimuksista. Ja tämä on haaste Tämä on ehkä haaste siinä mielessä, että me, me emme ollenkaan tiedä, mitä nämä kansalaisjärjestöt tekevät. Eli kun yritetään seurata Euroopan komission rahoitusta, niin ehkä tämä kuvaa, kuvaa sitä parhaiten. Eli siinä vaiheessa, kun raha saavuttaa koordinaattorin, niin se menee tällaisen mustan laatikkoon. Ja sitten se lähtee tästä mustasta laatikosta eteenpäin. Ja tämä rahan EU-identiteetti on siinä vaiheessa kadonnut, jos näin halutaan sanoa. On paljon näyttöä siitä, että kansalaisjärjestöt ö, ovat tekemisissä sellaisten toimien kanssa, jota varten rahoitusta on annettu, mutta on aika vaikea jäljittää tämä linkki Mm, toisaalta näiden toimien välillä ja toisaalta sen rahoitetun toimenpiteen välillä. Mitä komission tulee, niin kuten jo sanoin, niin tämä FTS-järjestelmä, rahoituksen avoimuusjärjestelmä, ei ole kauhean hyödyllinen väline, jos ajatellaan vastuuvelvoitetta ja avoimuutta. Onhan sillä omat etunsa, mutta ei se tässä kohtaa ole hyvä olemme todenneet, että rahoitussäännöt esitetään eri tavalla eri osastojen verkkosivuilla. Joskus ehkäpä näitä asetuksia tulkitaan ikään kuin maallikon näkökulmasta, joskus tiukasti rahoitusasetuksen näkökulmasta, eikä kaikkia asiakirjojakaan, vaadittuja asiakirjojakaan ei ole aina helppo löytää siis niitä asiakirjoja, joiden perusteella näitä sääntöjä voitaisiin ymmärtää. Ja sillä ehkä on vaikutuksia tiettyihin järjestöihin, jotka haluaisivat periaatteessa noudattaa sääntöjä ja ylipäänsä koko yhteiskunnankin kannalta, joka haluaisi tietää, minkälaisia velvoitteita niillä organisaatioilla on, jotka ovat saaneet EU-rahoitusta. Kuten mainitsin, niin on, komissiossa on erilaisia järjestelmiä, mutta ne eivät ole yhteyksissä keskenään. Joten jatkuvasti täytyy mennä eri verkkosivuille, jos haluaa seurata rahoitusta, joka liittyy johonkin tiettyyn toimenpiteeseen. Olisi, olisi paljon helpompaa ja avoimempaakin, jos olisi mahdollista mennä suoraan tähän FST-järjestelmään ja verrata siihen tehtyä tai syötettyä tietoa tällaisen rahoitettua tointa koskevaan tietoon. Jos niiden välillä olisi linkki, se olisi paljon helpompaa. Eli suosituksemme, jotka liittyvät avoimuuteen ja tilivelvollisuuteen, ovat seuraavat. Täytyy tarkastella uudemman kerran EUn näkyvyyssääntöjä, jotta EUn rahoituksesta tulisi, kuten sanottu, näkyvämpää. Olisi oltava enemmän tietoa siitä, mitä rahoitusta eri järjestöt ovat saaneet EUlta vaikkapa viiden viime vuoden aikana. Pitäisi olla enemmän tietoa EUn rahoittamasta, äh, rahoittamasta toimista ja tulisi olla selkeämmät linkit eri verkkosivuihin. Ja olisi hyvä, jos äm, olisi jonkinlainen yhtenäinen keino antaa tietoa kansalaisjärjestöjen mm, saamasta avusta yhdessä paikassa – Ja olisi hyvä, jos, jos myös säännöt esitettäisiin selkeämmin ja yhdenmukaisemmin kaikissa eri komission osastoissa. Kannattaisi ehkä myös tehdä lisätutkimusta, joka liittyy näihin uusiin avoimuussääntöihin. Olisi puutut vastaavaa ähm, näiden verkostojen päällekkäisyydestä johtuviin ongelmiin. Olisi myös pohdittava uusia innovatiivisia rahoitusmekanismeja niin, että edunsaajat saisivat äh, rahoituksensa enemmän tai vähemmän suoraan julkisina äh, äh, tukina ilman, että näiden järjestöjen tarvitsisi noudattaa edes näitä FTSn avoimuus- ja tilivelvollisuussääntöjä. Kiitos. Ja, wir danken Ihnen. Das ist eine wirklich interessante... Kiitoksia. Tämä on todella mielenkiintoinen tutkimus. Kun katsoo näitä löydöksiä ja kun yritämme ymmärtää asioita tällä alalla, niin näitä tietoja yrittää etsiä eikä oikein löydä kuitenkaan mitään. Esittelijä, olkaa hyvä. Ja, ich bedanke mich auch. Kiitoksia tästä esityksestä. Ikävä kyllä en saanut vastauksia yhteenkään kysymykseen, jotka esitin aluksi. Se nyt ei ole esityksen tekijän syy, mutta tämä vain vast- vahvisti sitä käsitystäni, että tässä on tällainen ikään kuin mietintö nirvana, josta nyt ei oikein saa selvää. Eli täytyy nyt vielä todeta, että jos kansalaisjärjestöt hyödystävät näitä, niin se on ihan ok. Mutta sitten kun ajatellaan komissiota, niin on aika vastuutonta, että Euroopan parlamentti vuosikausia on pyytänyt näitä tietoja. Ja nyt sitten saamme kuulla, että komission järjestelmä pohjautuu sitoumuksiin, mutta ei maksuihin. Ja nyt olemme sitten kuulleet, että on suuria edunsaajia, jotka sitten mielivaltaisesti voivat saada rahoitusta eri lähteistä ilman, että eurooppalaiset varat olisivat selkeästi näkyvissä. Ja tässä on sitten sanottu, että kaikki edistystoimet ja rakennustoimet pitää merkitä EUn sinisellä leimalla. Mutta me emme sitten tiedä, mitä alueilla tai jopa EUn ulkopuolella tehdään EU-varoilla. Eli me emme tähän voi kyllä tyytyä. Ja itse olen jo kaksi kertaa kirjoittanut komissiolle ja kaksi kertaa yritin löytää tämän uuden määritelmän. Mutta meidän täytyy esittää kysymys nyt aivan yksinkertaisesti. Haluamme luettelun kansalaisjärjestöistä niiltä aloilta, joilla ei ole selkeää edunsaajaa. Tämä on ihan yksinkertainen kysymys. Me haluamme tietää, mistä hankkeesta on kysymys, ja haluamme tietää, kuka vastaanottaa nämä rahat. Tämä on ihan yksinkertainen kysymys. Ei kukaan voi sanoa, että tämä olisi niin monimutkaista ja se on erilaista eri aloilla. Eli seuraavassa vaiheessa sitten, kun meillä on tämä luettelo, niin meidän täytyy sitten katsoa, että selvä. Ja nyt tarvitaan sitten kriteereitä, miten määritellään avoimuus, miten määritellään vastuullisuus tietojen käsittelyssä – ettei tule näitä vääriä ilmoituksia ilman, että niistä koituu mitään seuraamuksia. Miten voidaan estää se, että politiikalla toimitaan EUn etuja vastaan? Eli miten pystymme varmistamaan sen, että paikalliset hankkeiden vetäjät ainakin tietävät, mitä sääntöjä tulisi noudattaa. Ja sitten meillä pitäisi olla selkeä raportointijärjestelmä, jotta kansalaisetkin pystyvät sitten seuraamaan näitä asioita. En nyt hyväksy sitä, että kaikki vain on niin monimutkaista ja eri pääosastoissa toimitaan eri tavalla. Meidän täytyy nyt saada tästä asiasta selkeys Tämä ristirahoitus ei ole katettuna, eli me emme tiedä, mitä Euroopan veromaksajien varoille tapahtuu näiden hankkeiden rahoituksessa. Ja tämä on kyllä erittäin hälyttävä tulos. Niin, Akeman, haluatteko, siis, haluatteko vastata näihin esittelijän kysymyksiin? Um, well, uh... No, minusta tuntuu, että suurin osa kommenteista oikeastaan heijasteli sitä, mitä me itsekin huomasimme. En oikein pysty tuohon lisäämään. En oikeastaan keksi mitään lisättävää tuohon. Jos pitäisi Tämä kaikki esittää parina kolmena keskeisenä löydöksenä. Niin tarvittaisiin ehkä yhtenäinen käsitys kansalaisjärjestöstä. Mistä tässä puhutaan? Analysoiminen on hankala, jos ei tiedetä, mistä puhutaan. Toinen kysymys. Kyllä, rahoituksen rekisteröiminen hankkeen koordinaattorin, sanoisinko ja muiden projektikumppaneiden kesken on tietenkin ratkaisevan tärkeää. Jos ei tiedetä tästä linkistä, niin ei loppujen lopuksi tiedetä, mihin raha virtaa. Kuten mainitsin aikaisemmin, jonkinlainen keskitetty järjestelmä varmasti auttaisi jo pitkälle, mutta tämä on valtava hanke totta kai. Mutta varmasti se auttaisi siinä, että päästäisiin eroon joistain näistä ongelmista, jotka tähän liittyvät. Die nächste Seuraavaksi Ayala Sender. Sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Piperiä, joka pyysi tätä tutkimusta aiheesta liittyen kansalaisjärjestöihin, jotka saavat eurooppalaista rahoitusta. Oman ryhmäni esittelijä Pohe hän on nyt työmatkalla, eli hän antoi minulle oman puheenvuoronsa sen jälkeen, kun hän kävi tämän tekstin tarkkaavaisesti läpi. Mehän olemme samaa mieltä siitä, että tämän tyyppisiä tutkimuksia pitää teettää. Kysymys oli hyvin aseteltu, eli tarkoituksena oli nähdä, miten voimme päivittää näitä tietolähteitä, joita meiltä puuttuu – nimenomaan jotta voisimme paremmin tietää, ketkä saavat näitä tukia Euroopan talousarviosta. Tässähän on päätöksentekomenettely ja valintaprosessi. Kun toteutetaan talousarviota, mutta Pohe kuitenkin toteaa olevansa yllättynyt koska hän oli kuvitellut, että kun katsoo tätä tutkimuksen otsikkoa, niin että tämä olisi liittynyt pikemminkin siihen, millä tavalla nämä järjestöt, jotka saavat rahoitusta, eli ne, jotka saavat rahoitusta Euroopan talousarviosta, niin millä tavalla Sitten taataan avoimuus ja vastuullisuus ja valvonta demokraattisella tavalla, koska mehän teemme näitä budjettiin liittyviä päätöksiä. Ja hän oli yllättynyt, että tutkimuksessa ei käsitellä ainoastaan kansalaisjärjestöjä, jotka saavat rahoitusta EU-varoista, vaan siellä on mukana myöskin muita kansalaisjärjestöjä, joista itse asiassa otsikossa ei puhuta. Eli Ackerman voisi ehkä nyt selittää, miksi tässä puhutaan kansalaisjärjestöistä, joilla ei ole mitään tekemistä Euroopan talousarvion kanssa. Siis nämä asiat kiinnostavat tätä valiokuntaa. Ja muut sitten ehkä kiinnostavat muita valiokuntia, mutta nyt haluaisin tietää, miksi on tutkittu näitä kansalaisjärjestöjä jotka eivät saa tukea Euroopasta. Meidän täytyy varmistaa oikeudenmukainen kilpailu. Ja mehän tiedämme, että kriteerit eivät aina ole samat, kun päätetään erinäisistä ehdoista, jotka liittyvät tukien myöntämiseen. Eli tarkoitan järjestöjä, jotka saavat tukia silloin, kun kyse on sotatilanteesta tai vastaavista konflikteista. Eli ehkä tutkimuksen tekijät tai esittelijä voisivat nyt sitten selittää, miksi mukaan tähän tutkimukseen on otettu nämä kansalaisjärjestöt, ja miksi niitä on käsitelty tässä saman otsakkeen alla. Meillähän on tutkimus esimerkiksi suuryrityksistä tai pk-yrityksistä, jotka saavat EU-rahoitusta. Eli me voisimme ehkä sitten tarkastella, ketkä saavat valtavia tukia ja sitten saavat ehkä tukea myöskin omasta valtiostaan, ja siltikään eivät toteuta sitten niitä hankkeita, vaan tekevät näillä varoilla jotain ihan muuta, ja sitten siitä saadaan tietoa vasta aivan liian myöhään. Eli tarkoitus oli joku ihan muu, eli haluaisin nyt kuulla selityksen sille, miksi tässä on otettu mukaan myöskin nämä kansalaisjärjestöt. Eli meidän olisi ehkä pitänyt rajoittua siihen, millä tavalla ja millä ehdoin kansalaisjärjestöt saavat EU-varoja käyttöönsä, millä tavalla niitä käytetään, millaisia tuloksia näillä varoilla saadaan. Kiitos. Olen itsekin puhelistalla. Niin tästä juuri on kyse. Eli tämän mekin haluaisimme tosiaan, tosiaan tietää. Ja tämä on kyllä mielestäni aika ikävää, koska tässä valiokunnassa on käsitelty näitä aiheita aika pitkään. Romero oli silloin vielä pääjohtajana pääosastolla. Meillä oli asiaan liittyviä tapahtumia. Ja sitten puhuttiin siitä, että en tiedä, onko tämä PK-yritys esimerkki nyt ihan osuva, koska siellähän me tiedämme, mihin varat myönnetään. Mutta sitten kun kyse kansallisjärjestöitä, siellä on edunsaajia, jotka saavat tukia ihan eri ehdoilla eri tarkoituksiin. On näitä toimintakuluja, joihin myönnetään tukia. Ja sitten on tukia, jotka liittyvät tiettyihin hankkeisiin. Eli mielestäni tämä ei ole oikein. Tämä on kyllä ihan hyvä tutkimus, koska nyt ensimmäistä kertaa siellä otetaan esille se, miten tilannetta voidaan parantaa. Eli siksi tämä on jo kiintoisaa, mutta ehkä komission edustaja Graf voisi nyt sitten käyttää puheenvuoron ja sen jälkeen vielä Ackerman. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle ja kiitoksia myös Akemanille siitä, että kerrotte tästä tutkimuksesta. No, nyt täytyy aloittaa tästä johdannosta, joka koski itse tutkimusta. Eli määritelmän siis kansalaisjärjestelmän määritelmän puuttumisesta. Se on siis meidän lähtökohtamme. Se, siitä kaikki muut ongelmat alkavat. Ei ole mitään yhteistä määritelmää kansalaisjärjestöille. Komissiossa me käytämme yleensä voittoa tuottamatonta statusta ja voittoa tuota, tuottavaa statusta ja teemme sitten eron tältä pohjalta. Ja kun puhutaan ei-voittoa tuottavilta järjestöiltä, niin kysymme niiltä, ovatko ne kansalaisjärjestöjä vaikka, vai eivätkö. Eli tämä perustuu omaan ilmoitukseen. Tämä on pidettävä mielessä, kun me analysoimme tilannetta yleensä. Kun puhutaan rahoituksen avoimuusjärjestelmästä ja paikallisista järjestelmistä, niin tämä F tes järjestelmä perustuu rahoitusasetukseen. Ja rahoitusasetuksessa sanotaan, että että se perustuu myönnettyihin summiin. Siksi meillä on sitoumuksia. Ja aina kun saamme tietoa esimerkiksi projektien koordinaattoreista tai muista, jotka saavat rahaa, eli aina kun tätä tietoa on saatavilla, niin me syötämme sen FTS-järjestelmään. No, paikallisista järjestelmistä. Täytyy sanoa, että FTS-järjestelmän tieto on luotettavaa, me varmennamme ähm, kaikki EU-rahojen edunsaajat, äh, varmennamme niiden äh, oikeudellisen äh, henkilöiden ja pankkitilit. Ongelmia saattaa olla tietojen löytämisessä silloin, kun kyseessä on sellainen järjestö tai <clears throat> yritys, joka on läsnä eri jäsenjärjestöissä. Silloin kunkin jäsenjärjestön yksikkö on erillinen edunsaaja. Eli täytyy tietää, millä nimellä tämä tietty yksikkö esiintyy tai tunnetaan tietyssä jäsenvaltiossa. Mitä tulee sitten paikallisiin järjestelmiin, kuten te totesitte, niin kansallisissa järjestelmissä keskitytään oikeudellisiin puitteisiin ja tukikelpoisuussääntöihin. Eli täytyy selvittää, mitä tarkoitusta varten, miksi ja minkälaisia summia voidaan antaa tarjolle. Ja paikallisissa järjestelmissä on ehkä enemmän tietoa kuin FTS-järjestelmissä, se on ihan totta. Mutta paikallisissa järjestelmissä on, epä, on epäjohdonmukaisuuksia samoin kuin eri DGdenkin välillä on. Aiemmassa kansalaisjärjestöä koskevassa tutkimuksessa olemme kovasti korostaneet sitä tietoa, joka liittyy näihin juridisiin henkilöyksiin, ja erilaisiin juridisiin yksikköihin, ja me tulemme noudattamaan niitä suostuksia, joita tutkimuksessa estettiin, jotta paremmin tietäisimme, mitä, jotta tietäisimme, mitä, voi, mitä tehtävissä on. No, minkälaisia ongelmia sitten tulee, jos me haluamme ottaa mukaan myös kansalaisjärjestöjä koskevat tilastot ja muut tiedot. Kun Piper kysyi, penäsi meiltä näitä tietoja, niin me käytimme omaa määritelmäämme. Kansalaisjärjestö on yksityinen, riippumaton, voittoa tuottamaton järjestö. Se on siis riippumaton poliittisesti, kaupallisesti ja niin edespäin. Ja kansalaisjärjestön täytyy tehdä työtä julkisen hyvän tai edun vuoksi. Tutkimusyritykset tai tutkimusjärjestöt Nekin tietysti tekevät työtä yhteisen edun tai hyödyn hyväksi, siksi usein julistautuvat kansalaisjärjestöiksi. Aika hyvistä syistäkin selititte meille, että te haluatte ainoastaan nämä voittoa tuottamattomat kansalaisjärjestöt, jotka noudattavat, noudattavat jotain poliittista tavoitetta. Joten, ähm, mutta on, joka, no, sekin on hyvä, mutta on vaikeaa sulkea nämä kaikki aina pois koska joissain jäsenvaltioissa tällaisetkin järjestöt ovat kansalaisjärjestöjä, sellaiseksi tunnustettuja. Eli me analysoimme kyllä kielikeskellä suuta tilannetta kussakin jäsenvaltiossa ennen kuin menemme eteenpäin. Pyrimme määrittelemään tai pitämään kiinni määritelmästämme. Ja tutkimuksessa sanotaan myös selkeästi, että saattaisi olla tavoitteiden vastaistakin tehdä liian jyrkkää rajankäyntiä. Sitten ihan lopuksi EU-rahoituksen näkyvyyteen liittyen. Yleisesti EU-varojen edunsaajien täytyy sopimuksen mukaan antaa näkyvyyttä EU-rahoitukselle kussakin julkaisussa, mm, joka koskee Euroopan unionia. Näin täytyy myös tehdä. Tutkimuksesta ilmeni, että ongelmia on ollut erityisesti, kun mennään internettiin. Näillä sivuilla ei välttämättä näy EU-logoa. Ehkä tätä tilannetta todella voidaan parantaa jollain tavalla. Olemme kehittäneet sellaista ideaa, että kun klikkaa logoa, niin myöskin jokainen apuraha tulisi olla nähtävissä. Täytyy pohtia, onko tämä toteuttamiskelpoinen asia. Korostaisin sitä, että siinä uudessa tiedonannossa, jonka annamme vuonna 2017, niin siinä me annamme enemmän yksityiskohtia siitä, täytyy, ovatko järjestöt kansainvälisiä ähm, järjestöjä luonteelta muun muassa. Ja tässä yhteydessä voidaan analysoida sitä, voitaisiinko ottaa myös tietoa siitä, tai sisällyttää tietoa siitä, ovatko hankkeiden koordinaattorit ähm, jakaneet äh, tasapuolisesti kumppaneille äh, rahaa, tai miten ovat jakaneet rahaa. Yleensä tästä transparenssista äh, FTS-järjestelmästä tämä tieto löytyy. Kuitenkin usein käy niin, että siinä vaiheessa, kun asioita pannaan täytäntöön, monet asiat voivat muuttua. Ja siksi meidän täytyy pohtia myös sitä, kuinka pitkälle ylipäänsä voimme mennä, voidaksemme antaa tällaista tietoa teille. Me kyllä analysoimme erittäin tarkkaan tutkimuksen päätelmät ja analysoimme, mitä voimme tehdä, voidaksemme parantaa tietokantoja niin, että voimme tehdä riittäviä poliittisia päätelmiä, johtopäätöksiä. Ja tähän aionkin lopettaa. Todellinen ongelma on kuitenkin se, että meillä ei ole oikeudellisesti sitovaa EUn laajuista määritelmää siitä, mikä kansalaisjärjestö on. Se on kaikkien ongelmien alku ja juuri. Niin kauan kuin meillä ei tällaista määritelmää ei ole, niin epäjohdonmukaisuuksia tulee ilmenemään. Kiitos. Ja Dr. Graf. Aber warum kriegen... Kiitoksia. Mutta miksi sitten järjestöt saavat rahaa, jos emme tiedä, millaisia järjestöjä nämä ovat? Nyt en ymmärtänyt. Siis jos meillä ei ole tietoa siitä, mikä kansallisjärjestö on kyseessä, niin miten tällaiset järjestöt voivat sitten saada meiltä rahaa? Ähm, no järjestöt eivät saa rahaa vain sen takia, että ovat kansalaisjärjestöjä. Saavat rahaa, jos täyttävät kelpoisuuskriteerit, juuri niin kuin sanoittekin. Eli politiikan alueilla on tiettyjä juridisia puitteita, oikeudellisia puitteistoja, ja jos näiden puitteistojen asettamat velvoitteet täyttää, voi saada rahaa. Eli kaikkialla on sellaisia, tai siis on sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka voivat saada horisontaalisesti tavallaan rahaa kautta EU-talousarvion eri ohjelmista, jos vain täyttävät kriteerit. Ongelmana on yksilöidä ne edunsaajat, joita pidetään kansalaisjärjestöinä – siinä mielessä, että ne ovat voittoa tuottamattomia järjestöjä ja tavoittelevat julkista hyvää, yhteistä hyvää. Mm, mutta aivan kuten tutkimuksessa todetaan ja kuten meidänkin analyysimme on osoittanut, niin eri määritelmät eri jäsenvaltiossa ja myös säännöt eri jäsenvaltiossa ovat keskenään erilaisia. Ja tämä mutkistaa meidän tilannettamme. Next of the list is the colleague Zeller. Kiitos Tentsellä. Äh, niin, minäkin haluaisin ensin esittää kiitokset tutkimuksen esittelijälle täällä. Tämän aihe, johon tulisi kiinnittää huomiota, kuten keskustelusta käy ilmi. Jos haluamme budjetointia, jolla saadaan tuloksia, niin tuloksista meidän pitäisi juuri olla kiinnostuneita siitä, mitä tuloksia saadaan aikaiseksi tai ei saada aikaiseksi niiden varojen avuin, joita EUssa käytetään. Ja sitten Tanskan pakolaisneuvosto esimerkiksi saa miljoonia tukea suoraan EUn budjetista. Ja kun katson nettisivua huvikseni, niin siellä laajalti pitkään selitetään, mitä kaikkea hyvää tehdään maailmassa tämän järjestön toimesta – mutta missään ei mainita, että eu varoja käytetään näihin tarkoitusperiin, ja silloin on jokin kyllä mennyt mönkään. Jos teemme hyvää, niin siitä pitäisi myös puhua, siitä pitäisi voida myös lukea, se pitäisi myös osoittaa. Siinä mielessä tämä keskustelu pitää saada liikkeelle heti. Onko kyseessä kansalaisjärjestö vai järjestö, joka ennen kaikkea haluan esittää, että kuulu hallituksen piiriin, toimii itsenäisesti. Riippumatta siitä, siitä, tavoitellaanko voittoa vai ei, niin jos halutaan hyväksyä sopimuksia, on noudatettava kilpailusääntöjä. Ihan selvä. Osoittautua luotettavaksi kumppaniksi totta kai. Ja saadaan tuloksia silloin, kun Marjan käyttöön annettu. Tässä mielestäni Tämä on tällaista välionyrkkeilyä vielä hiukan. Ja minua kiinnostaa Markus Piperin mietintö, luonnos ja tuleva keskustelu. Kiitos. Ja Mielestäni olisi tärkeää, että jos harjoitamme suoritusta, niin Civil Society Europe, ainakin minulla on lausunto tähän tutkimukseen. Voin toimittaa tämän kaikille, mutta lähden nyt siitä, että kaikki kollegat ovat tämän jo saaneet. Eli jos nyt harjoitetaan seurantaa, niin täytyy selventää asioita. Täytyy myöskin vastuuvapaudessa ottaa tämä huomioon ja sitten täytyy ottaa huomioon varainhoitoasetuksen uudistaminen. Sitä pitää vielä muokata. Eli kyse nyt ei ole siitä, että joltain poistetaan rahoitus, vaan kyse on nyt siitä, että me pystymme varmistamaan, että pääsemme tavoitteisiin, joihin eurooppalaisia varoja myönnetään. Ja minulla on vähän epäilyksiä sen suhteen, toimiiko tämä kaikkien järjestöjen osalta. Mehän olemme tavanneet kansalaisjärjestöjä, olemme tavanneet aivan mahtavia järjestöjä. Meillä nyt itsellä ei ole hallinto, joka tämän työn pystyisi tekemään. Eli ne tekevät tärkeää työtä paikan päällä, mutta me haluaisimme kyllä hiukan tarkemmin tietoa siitä, mitä tapahtuu. Eli kyse on vastuullisuudesta, koska käytämme tässä veronmaksajien rahoja. Tämä on tavoitteena. Ja meille tärkeää on se, että saamme enemmän ja tarkempaa tietoa siitä, mitä näille varoille tapahtuu. Lopuksi Ackerman ja sen jälkeen vielä esittelijä Piper. Ackerman, olkaa hyvä. Oh, thank you. Um... Kiitos. Niin. Vastaisin vain kahteen eri kommenttiin. Ensinnäkin kommentoitiin sitä, että raportissa arvioidaan kansalaisjärjestöjen tekemää työtä. Itse asiassa olemme tarkkaan välttäneet tuollaista. Enkä usko, että kertomuksessa missään on minkälaista yritystä arvioida – kansalaisjärjestön tekemän työn laatua tai arvoa tai merkitystä. Ja sitten kaksi kansalaisjärjestöä, joita rahoitetaan. Olemme aika pienessä osassa tässä kertomuksessa ja kaikki suositukset, paitsi ehkä ihan viimeinen, joka liittyy avoimuuteen ja televelvollisuuteen. Kaikki suositukset muuten koskevat kansalaisjärjestöjä, jotka saavat EUlta tukea. No miksi nämä sisällytettiin alun perin? No, meitä pyydettiin sisällyttämään. Vastaus on siis yksinkertainen. Kommentti ilman mikrofonia. Si. Ja, you said that, uh, Niin sanoitte, että otitte mukaan tähän loppuun nämä asiat yhdessä kohdassa, mutta miksi päätitte tehdä näin, jos mandaatti liittyy näihin kansalaisjärjestöihin, jotka saavat rahoitusta EUlta. Eli miksi otitte nämä kaksi sitten mukaan ja miksi nämä kaksi, eikä mitään muita? Tämä oli ohjeistuksemme. Meitä pyydettiin siis sisällyttämään nämä. Tämä oli vaatimus, joka meihin kohdistui. Meillä oli tällainen aloittava kokous. Ja siellä keskustella parlamentin hallinnon kanssa. Minusta tuntuu, että teidän pitäisi ehkä päästä keskustelemaan siitä, miten päädyttiin näihin kahteen järjestöön. Ehkä pitäisi keskustella tällä kollegoiden kesken ja parlamentin hallinnon kanssa myös. Um, yes, I think niin. Minusta tuntuu, että nämä olivat oikeastaan ainoat kommentit, joihin minä halusin vastaukseni antaa, koska käsittääkseni muut esitetyt seikat eivät välttämättä ole minulle osoitettuja kysymyksiä tai kysymyksiä kyseenalaistamisia, jotka liittyisivät juuri tähän raporttiin. Kiitos sitten lopuksi vielä esittelijä. Ja sitten voitte ottaa ehkä kantaa Ajala Senderin kysymykseen, eli miksi nämä kaksi järjestöä on otettu tähän mukaan? Ole hyvä. Ja, da kann ich ganz einfach... Niin voi vain sanoa, että miksi nämä kaksi, siis en tiedä. Me emme ole näitä maininneet, mutta tässä on ollut joku tällainen määräys, eli tämän, esimerk... tämä on otettu esimerkiksi tähän, mutta kollega on ihan oikeassa, että ei tässä oikein ole järkeä, että tähän on otettu mukana nämä kaksi järjestöä, vaikka ne eivät saa Euroopasta tukea. Eli siinä mielessä tämä kritiikki on kyllä ihan paikallaan. No sitten pari kysymystä vielä. Ensinnäkin, mitä komission edustaja Graf sanoi. Poliittisesti aktiiviset ainoastaan. No emme me tällaista kyllä pyytäneet. Meillä oli kriteereitä, joiden pohjalta suljettiin pois tiettyjä asioita. Emme halunneet tiettyjä tietoja, koska meillä on jo niitä tietoja. Eli näitä tutkimusohjelmia ei tarvitse, siellähän on jo avoimuutta. EFS-ohjelma ei tarvitse, koska siellä avoimuus on taattu viimeiseen edunsaajan saakka. Me tiedämme tarkalleen, kuka on saanut mitä ja milloin. Mutta meillä on tiettyä epäluottamusta, kun on suuria summia, jotka liikkuvat ja menevät järjestöille, joista emme tiedä, mikä osa rahasta on sitten mennyt eteenpäin jollekin alajärjestölle tai jopa oikeudellisesti riippumattomalle toiselle järjestölle. Ja jos me viime kädessä emme sitten tiedä, mitä näillä rahalla on tehty, niin se on ongelma. Me kävimme Turkissa ja olimme iloisia siitä, että siellä oli Euroopan lippu joka paikalla, koska UNICEF ja UNN pakolaisjärjestöt ovat käyttäneet EUn varoja, he myöskin osoittivat sen. Eli me olimme tietysti paikalla, mutta kyllä se oli ihan kirjoitettu mukaan tähän raporttiin. Ja se on ihan hyvä, näin pitää ollakin. Ja meidän pitäisi tehdä näin myöskin kansallisjärjestöillä, jotka toimivat ympäristöalalla. Sielläkin pitää sitten tietää, kuinka paljon eurooppalaisia varoja on myönnetty, kun he tekevät jotain. Ja meidän täytyy tietää, mitä Eurooppa on rahoittanut. Eli se on ihan oikeutettu vaatimus. Ei kyse ole siitä, että haluamme nyt rankaista jotain, vaan haluamme tietää, mitä eurooppalaisilla varoilla on tehty. Ja monta kertaa olemme katsoneet näitä määritelmiä, eli miten voidaan sitten rajoittaa tätä kysymystä. Kyse ei ole ainoastaan poliittisesta aktiivisesta järjestöstä, vaan niistä ja niistä hankkeista, joissa meillä ei ole avoimuutta lopullisten edunsaajien osalta, ja siihen me haluamme syventyä. Niin varmaan juuri me käsittelemme vielä tätä aihetta ja Graf saa vielä puheenvuoron. Eli tässä nyt on tämä yksi järjestö, joka on kaksi kertaa tullut esiin, Waste and Resources Action Program. Eli ehkä tästä voisitte toimittaa meille lähempiä tietoja. Teillä on varmasti tästä paljon enemmän tietoa kuin meillä. Eli te saatte vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, äh, Herr Niin, kiitokset esittelijä Piper mielellämme vastaamme näihin ehdotuksiin ja suosituksiin, jotka liittyvät tähän tutkimukseen. On hyvin arvokasta, että saamme taustaa poliittisille kysymyksille. Me selvitämme tätä kysymystä erityisesti tietenkin, kun on talousarvioasetuksesta kyse, niin nämä tiedot pitää voida esittää. Tähän mennessä niin, että jos tiedot ovat käytössä, niin ne syötetään sinne taloudellisen avoimuusrekisteriin. Mitä julkaisen velvollisuuteen tulee, niin komissio hyvin tarkkaan noudattaa, että nä- huolehtii sitä, että näitä sääntöjä noudatetaan, jos oikeusperusta sitä vaatii. niin silloin syntyy sanktioita, jos julkaisuvelvoitusta ei noudateta. Siksi on tärkeää, hyvin tärkeää tutkia sitä, mikä oikeusperusta koskee niitä kansalaisjärjestöjä, joissa ei ole mitään ilmoitusta siitä, että EU-varoja olisi käytetty. Ja nyt pitää katsoa sitten, olisiko sanktiot kyseessä näiden järjestöjen osalta. Me siis tutkimme tarkkaan ne tapaukset, jotka on otettu esiin ja katsomme, olisiko meillä tässä toiminnan tarvetta. Kiitos. Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungs... Tämä kohta on käsitelty. Kiitoksia tästä keskustelusta ja tutkimuksesta. Pysymme yhteydessä ja varmasti paraamme vielä tähän kysymykseen. Sitten kehitysyhteistyövaliokunnasta on nyt tullut kollegoita paikalle. Meillä on nyt yhteinen kokous, joka liittyy EU-varojen hallinnointiin kolmansissa maissa – raportoinnin keskeisten tulosindikaattorien tulosten analyysi. Ja nyt pyytäisimme, että kollegat käyvät paikoilleen.